Hello everyone. Hei vaan kaikki hyvää iltaa. Hei kaikki hyvää iltaa. Ehkä voitte istuutua, jotta voimme aloittaa tämän iltaisen kokouksemme. Vaikka tiedämmekin, että tulimme tänne äänestämään, tämä on kuitenkin valiokuntakokous, joten minun on ensin kysyttävä esityslistan luonnoksesta. Jos kukaan ei vastusta, se katsotaan hyväksytyksi. Kiitokset. Sitten minun on kerrottava teille trilogista, joka meillä on käynnistynyt. Meillä on ollut ensimmäinen Lulukfia koskeva 19. lokakuuta. Ja ensimmäinen näkemysten vaihto tärkeimmistä poliittisista seikoista, jotka asiassa ovat esillä. Keskustelumme rakentui parlamentin kannanvaraan 13. syyskuuta ja tietenkin neuvoston yleisen lähestymistavan varaan 16. lokakuuta kokouksessa kuitenkin rajoituttiin pelkästään esittelemään eri osapuolten kannat, eikä sisällöstä tehty vielä minkäänlaisia päätöksiä. Päätettiin, että useimmat seikat delegoidaan teknisen tason tarkasteluun ennen toista trilogikokousta. Noin, nyt olen kertonut tästä. Ja nyt uskoakseni voimme siirtyä tuohon tärkeimpään asiaan tänä iltana, eli äänestämään Kyseessä on direktiivin luonnos uudistuvien energialähteiden energian käytön edistäminen, uudelleen luonti ja Eichhout esittelijänä. Todella olisi tarve olla hiljempaa, koska ette te, Eichhout, te saatte puhua teidän mietintönnehän tämä on, mutta muiden tulisi olla hiljempaa. Demarit itse asiassa ovat kovin kieleviä tänä iltana. Huolestuttaa, niinkö? No, pohdiskelkaa hiljaa. Noin, kiitokset. Eli me voimme aloittaa kompromissi ykkönen puolesta vastaan. Meidän täytyy tarkistaa tämä koneellisesti. Äänestys alkaa. Tässä on nyt teknisiä ongelmia, joten koittakaa olla kärsivällisiä, kunnes löydämme teknikon. Yeah. No. I'm sorry, just have to... Anteeksi, pitää odottaa hetki. The machine is in the... Kone ilmoittaa aivan mitä sattuu. Yeah, indicates uh, ALDE group, which... ALDE eh, ryhmän luku, ja tämähän on Alden kokoussali. Täällä siis kerrotaan vähän ryhmän. Olette Aldea, niinkö? Selvä. En ole nyt ihan varma tässä sanotaan, että olisi 18 liikaa. No niin, äänestys päättyy ja aloitetaan uudestaan. It's out of my hands. Tämä ei ole nyt minun käsissäni, niin nyt täytyy vain odottaa sen verran, että teknikko ehtii tuonne oma koppiinsa, kopiksi hän sitä kutsui, ja pystyy siellä muuttamaan Alden tiedot Envin tiedoiksi koneessa. Joten tämä ei ole nyt minun käsissäni. Niin tiedän, että kaikki haluavat saada tämän hoidettua mahdollisimman pian, mutta onko kaikki nyt ok? Voidaanko jatkaa? justicia. Okay, thank you very... No niin, suuret kiitokset. Yritetäänpä uudelleen. Niin, olkaa hyvä. Just run here and I've... Mä pahoin juuri tänne juoksin ja täysistun salin noudattiin kortti, eli nostan kättä nostamalla. Teitä on siis kaksi tapausta. Avustaja on kyllä juoksemassa tänne päin. Korttinne on siis tulos. Okay. Joku alkaa tuo. Hyvä, täytyy katsoa. Pitää siis laskea kahden äänet käden näytöstä. Eli kun äänestämme koneellisesti, näyttäkää kädellänne. Uh, no niin, jälleen kerran, hyvät kollegat. Kompromissi ykkönen äänestys alkaa. Äänestämme siis koneellisesti. Ja kaksi lisäksi puolesta. ECR, teillä on yksi liikaa. ECR, yksi kortti pois. it's fine. No niin, nyt asia on kunnossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten kompromissi 3a. 3a koneellisesti. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten mennään tarkistukseen, mikä se on. vedetty pois. Mikä sivu? Sivulla 6, 391 puolesta, 391 puolesta. Vastaan, 391 vastaan, tyhjää. Tarkistetaan, 391. Äänestys alkaa. Voisiko, voisiko joku kertoa minulle äänestystuloksen? Kiitos. So the vote is closed. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 394 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 3 97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 398 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 400 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 402 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 403 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 404 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 405 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Hyvä. Tarkistetaan 405 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 406 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 407 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 408 puolesta ja vastaan Tyhjä. Tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys alkaa, äänestys päättyy. Hyväksytty. Näette, 33-32 äänin.

puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4, 16 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4, 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä kahdeksantoista puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 4, 20, 21 yhdessä puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 4.20 ja 4.21. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 422 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 423 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 424 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 425 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 426 puolesta vastaan, tyhjää hylätty. 427 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Mennään noin sivulle 15. Kompromissi 4a puolesta. 4a kompromissi vastaan tyhjää Tarkistetaan 4a. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Compromise for... Kompromissi 4b. Kompromissi 4b puolesta koneellisesti. Kun se on kerran kompromissi, lienee parempi tarkistaa näin. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Rejected. Hylätty. So welcome. No niin. Tervetuloa tarkistusten pariin. Ja mihinkäs mennään? Kompromissi kuusi. Ensimmäisenä puolesta Kompromissi kuusi, kiitos ja vastaan tyhjää hyväksytty. Ja nyt blokki A. 456 tarkistuksesta alkaen blokki A, ketkä ovat puolesta. Vastaan tyhjää hylätty Amendment for... 464. Meillä onkin siellä yhdessä neljä tarkistusta, 464, 466, 475, 476 puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Haluatte, että tarkistetaan. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 31 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 4, 6, 7 puolesta. 4, 6, 7 puolesta 467 vastaan tyhjää hylätty. 468 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 469 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 470 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 471 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 472 puolesta. Aa, tämä raukea. Raukeaa. Tarkistus 32 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 480. we are checking here. Me tarkistamme tässä vielä, mikä raukeaa ja mikä ei. 481 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 477 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 477. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Neljä puolesta. Neljä Vastaan tyhjää hylätty. 483 puolesta vastaan. Tarkistetaan. 483. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 485 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 486 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 487 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 488 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 489 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 490 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 491 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 492 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 492 tarkistetaan. Äänestys on. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 493 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 494 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 495 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 496 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 497 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 498 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 499 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 499. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy hyväksytty. 500 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 501 puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta voidaan se tarkistaa. 501. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 502 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 503 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. 504 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty 505 ja 33 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 34 raukea. 506 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 508 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 509 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 510 puolesta vastaan tyhjä, hylätty 5 11 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty 5 12 puolesta ei se raukeakin 35 ja viisi kolmetoista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty viisi neljätoista puolesta vastaan tyhjää hylätty viisi 15 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5.16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5.17 puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan 5.17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 5.18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 5.19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 5.22 osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 521 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Siinä oli 522 myös. 523 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 524 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 525 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 526 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 527 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 528 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 529 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 5.30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 531 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 532 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 533 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 536 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 534 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 534. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 535 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 537 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 538 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 539 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 540 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 541 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 543 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 542 sanoo puheenjohtaja vastaan tyhjää hylätty. 544 45, 46. Ne ovat identtisiä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 547 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Don't go too far. Älkää menkö liian pitkälle. 558. 558. Sivu 27, se on minulle oli jossain siellä paikkeilla. 558 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 551 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 2 ja 4 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 9 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 60 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1 puolesta ai se raukeaa. 565, 565 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 566 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 567 ja 315 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 568 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 569 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tässä on kolme identtistä. 578 000 jotain. Kuka on puolesta? vastaan tyhjää hylätty. No hyvä on, tarkistetaan. Eli tämä ryhmä, jossa on myös tarkistus 578. Äänestys alkaa. And the vote is... Äänestys päättyy. Se on hylätty. 38 ja 83 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 571 puolesta vastaan. No se ei nyt ollut selkeä. Vielä kerran 571 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 571. It's closed. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. We move a page. Käännämme sivua. 5.80 puolesta vastaan tyhjää hylätty 581 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 579 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 583 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 584 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 585 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 588 puolesta ja 589 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 591 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 592 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 590 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 587 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 594 puolesta vasta tyhjää tarkistetaan 594. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. Hylätty. 596, 593 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 5 Tämä raukeaakin. 597 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 601 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 602 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 603 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 604 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 598 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 599 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 600 puolesta. Ai se raukeakin. Niin se olikin identtinen. 41kin raukeaa. Kuusi neljätoista puolesta vastaan tyhjää. kuusi neljätoista puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 6.15 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 6.17 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 6.19 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 42 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 6.20 puolesta Ai se olikin identtinen, olen pahoillani. Se oli toisella sivulla. 6, 2, 1 puolesta. Vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. 6, 2, 3 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 6, 1, 6 puolesta. Vastaan, tyhjää, hylätty. 6, 2, 2 puolesta. Vastaan, tyhjää hylätty. 624 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 625 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 43 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 626 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 627 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 628 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 629 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 40 ei. Kyllä 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 631 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 632 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 632 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 633 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 634 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 46, 639 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 63 Ei, me siirrymmekin hieman eteenpäin. 640 puolesta. Ai se raukeaa. Se raukeaa. Mitäs sitten? 641, 642 puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. 648 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. 643 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 644 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 645 Ei nyt siirrymmekin eteenpäin. Ehkä 649 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6.50 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6.52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 6.51 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 653 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 654 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 655 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 656 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 657 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48.49.50 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nyt siirrymme jälleen hieman eteenpäin. Kuusi, kuusi, viisi, kuusi, kuusi, kuusi, kuusi, kuusi, seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan tämä ryhmä. Tiedän, että olette väsyneitä, mutta teidän täytyy nostaa kätenne. Äänestys alkaa ja päättyykin jo saman tien. Hyväksytty. No, kun te ette nostanut käsiänne, niin en nähnyt. Eli tämä on hyvä. Jos hyväksytte asioita, niin tämä asia etenee. No niin, 677 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 677. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 678 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 679 ja 680 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 681 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Nyt kompromissi 5a puolesta vastaan tyhjä tarkistetaan kompromissi 5a äänestys alkaa It's closed. Äänestys päättyy. Wow. Hylätty. Okay. Se siitä 5B-kompromisseista äänet puolesta sähköisesti suoraan 5B, kun on niin tiukkaa. Äänestys alkaa 5Bstä. And it's... Ja pää. No äänestäkääpä kaikki. 5B, niin kuin Bertta, päättyy.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 Sivu 62 tai siihen suuntaan. Kompromissi 7. Äänet puolesta. Kompromissi 7. Kiitoksia kovasti. Hyväksytty. Kompromissi 8. Puolesta. Ja vastaan No tarkistetaan. Kompromissi kahdeksan. Haluan nähdä luvut. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Yhdeksän kahdeksankymmentä seuraavaksi. Yhdeksän kahdeksankymmentä äänet puolesta vastaan tyhjä hylätty. 981 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 2b. Ilmeisesti se raukeaa. Okay. Selvä. Kompromissi 2a seuraavaksi. 2a puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten eespäin. Page 73. Sivu 73. Yhdeksän kahdeksan neljä puolesta 984. Vastaan tyhjää hylätty. 985, 986 puolestaan. vastaan tyhjää hyväksytty. 987 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 988 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 989 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 90 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 991 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 992 puolesta vastaan tyhjää tarkistamme 992 äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 99395 ryhmän äänet puolesta vastaan tyhjää hylätty. 996 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 997 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 998 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 999 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kymmenen nolla kaksi puolesta, tuhat kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tuhat kolme puolesta vastaan tyhjää tarkistetaan. Siis vielä kättä nostamalla 1003 puolestaan vastaan tyhjää hylätty. 1004 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1065 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1006 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1007 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1008 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1009 puolesta vastaan. 1009 pyydän puolesta, 1009 puolesta äänet vastaan. Tyhjää hylätty. 1010 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 1011, 12, 13 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 1014. 1014 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1015 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1016 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1019 puolesta yhdessä 1020 kanssa vastaan tyhjää hylätty. 1021 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1022 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tu, yhtenä ryhmänä identtiset 1023-26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1027 seitsemän raukeaa. Erillinen äänestys komission ehdotuksesta. Sitten erillinen äänestys komission ehdotuksesta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1028 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1002, tarkistetaan 1028 äänestys alkaa. Ja päättyy hyväksytty, olen pahoillani. 1029 ja 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1031 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ty- yhtenä ryhmänä 1032-35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1041 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1042 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1045 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistamme 1045. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. 1046 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 82 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1049 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 1053 ja 1064 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1054 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 1054. Äänestys alkaa. Päättyy. Hyväksytty. Okay, Eli 1058 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1059 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1060 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1061, 63 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1062 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1065 puolesta vastaan tyhjää hyväks, hylätty. 1066 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tuhat, yhtenä ryhmänä 1067-70 1070 asti. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Haluatte tarkistuttaa tämän ryhmän? Selvä, äänestys alkaa. Ja päättyy. Hyväksytty. 1070. Hetkinen. Tuhat kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tuhat kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten seuraavat tarkistukset. 11.04 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10.97 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Hetkonen. let's vote on it and we can delete it after. <laughs> Voidaan se äänestää sitten poistaa tarvittaessa. 10.98 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 10.99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 11.01 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 11.02 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 11.03 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 11.07 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 11.08 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 11.09 puolestaan vastaan tyhjää hylätty. 1.10 1, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 1111 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 84 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 85 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 86 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hylä, hyväksytty. 118 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Neljä, 120 ja 121 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 5 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 124 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 126 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 127 haluta tarkistuttaa, minkä? Ei, 127 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 128, 9, 129 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 130 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 131 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty hylätty. 132 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 133 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. 134 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. 6 ei. Kyllä. Kyllä, 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. 142 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 143 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 144 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 151 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 149 puolesta vastaan. Ai se raukeaa. Selvä. Olette oikeassa. Edellisen takia. Ai se oli hyvä uutinen. Se 152 seuraavaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 154 ja 155 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 156 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 157 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 158 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 159 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 161 puolesta vastaan tyhjää hyvä. Vastaan 161. Selvä. Kiitoksia kovasti hyväksytty. 163 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 166 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 167 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 168 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 169 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 174 puolesta vastaan. Uudelleen 174 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 190 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 191 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 192 puolesta 191 tarkistetaan, kun äänestyksen äänestys alkaa. Ja, ja päättyy. Hylätty. 192 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 193 puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 11 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. We vote on one on nine seven. We don't dance. So 198. 198 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 199 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 206 puolesta Äänestetäänkö 12? Hetkinen, täytyy tarkistaa. We have to vote on amendment. Pitää äänestää tarkistuksesta 200 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 208 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 13 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Halutaanko tarkistaa 13? Tarkistetaan 13. Äänestys alkaa. Tarkistus 13. Äänestys päättyy. Äänestys päättyi. Hylätty. Tarkistus 2.13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi yhdeksäntoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi kaksikymmentä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kaksi yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kaksi kaksi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi kaksi kolme puu puolesta vastaan tyhjä hylätty. kaksi Amendment 14 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kaksi, kolme, neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi neljä yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 puolesta vastaan. 258. Anteeksi. 247 ensin puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 258 nyt puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan 258. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hyväksytty. 259 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 260 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kaksi seitsemän kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hylätty. 279 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Ja siinä se. Loppuäänestys. Loppuäänestys koneellisesti. Äänestys alkaa. Yeah, someone wants... Niin, joku haluaa sanoa jotakin. Herra Brandi haluaa sanoa jotakin. Saammeko muutaman minuutin aika lisää ennen kuin äänestetään loppuäänestyksessä? Pari minuuttia. Haluatteko konsultoida parin minuutin verran? Kysytäänkö nyt muilta? Hyväksyvätkö he tämän pari minuuttia vain? Älkää lähtekö, koska tarvitaan loppuäänestys. Well, the two minutes are up. Kaksi minuuttia meni jo. So if you'd like to take your... Haluatteko istuutua? Istuutuisitteko, jotta voimme... Have the final vote on this report. Että voimme äänestää loppuäänestyksen ja äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Ja se on hyväksytty. Onnittelut. Onnittelut kaikille. Ja näin meidän kokouksemme tältä illalta on päättynyt. Oikein hyvää illanjatkoa tavataan huomenna täysistunnossa, ei valiokuntakokouksessa. Kiitos.